Iniziamo. Aloitellaanpa. Benvenuti. Tervetuloa, tervetuloa. Hauska nähdä teidät jälleen. Levänneinä olemme valmiita varmasti rikkaaseen työhön. Meillä on paljon vastuuta ja velvoitteita lainsäädännön saralla. No niin, tässä aluksi kysyisin, onko kenelläkään mitään huomautettavaa esityslistaan. Voimme sen hyväksyä yleisesti. Kerrottakoon, että meillä on tulkkausta kaikilla kielillä tässä valiokunnassa. Lisäksi haluaisin kertoa teille koska sitä nyt ei ole vielä hoidettu. Kokouksesta tai oikeastaan matkasta, jonka teimme Yhdysvaltoihin ennen kesälomaa 14.17. kesäkuuta. Tuolla missiolla oli mukana puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä meidän valiokunnastamme. Neljän päivän ajan missiolla oli tilaisuus tavata hyvin korkealla poliittisella tasolla, muun muassa maatalousministerin Tom Vilsakin, myös Ron Kirkin, joka on kauppaedustaja, maatalousvaliokunnan puheenjohtaja senaatista. Tämän lisäksi me osallistumme mielenkiintoiseen keskusteluun YKssa apulaispääsihteeri Raaren kanssa. Siellä oli edustajia myös hyvin tärkeistä järjestöistä, jotka edustavat elintarviketurvallisuutta, FAO, maailman elintarvikeohjelma ja niin edelleen. Kuten tiedätte, amerikkalaiset ovat nyt uudistamassa omaa maatalouslakiaan Farm Billia rinnakkain meidän uudistusprosessimme kanssa ympissä. Siksi oli hyvin mielenkiintoista, että missä oli mahdollisuus tutustua näihin Farm Billin välineisiin perinpohjaisemmin, varsinkin ajatellen mitä markkinoihin tulee tai viljan sadonkeruuseen tai mitä tulee erilaisiin ohjelmiin, lisäravinteisiin muun muassa liittyen. Tämä viimeksi mainittu on hyvin tärkeä meidänkin ohjelmassamme, ei välttämättä niinkään taloudelliset ulottuvuudelta, mutta muuten kyllä tärkeä. Yhdysvalloissa puolesta tämä ohjelma edustaa 70 prosenttia koko maatalousbudjetista. Siksi sitä on pidettykin hyvin suurena menestyksenä, kun siinä on maatalouden intressi saatu kuluttajien intresseihin yhdistettyä. Lisäksi kävimme paljon myös keskusteluja Amerikan vastapuolen kanssa. Me puhuimme totta kai ongelmistakin. Niitä on edelleen olemassa Yhdysvaltain ja unionin kesken sen jälkeen, kun saatiin ratkaistua hormoniongelma. Me puhuimme muun muassa lihakintiöistä, me puhuimme totta kai myös meidän etunäkökohdistamme Euroopan puolelta. Ja me olemme jatkuvasti tuoneet esille myös Tom Vilsakille, mutta myös Ron Kirkille, kauppaministerille, että mahdollisimman nopeasti löydettäisiin ratkaisu myös Euroopan lihan viennille. Sehän nyt on estetty vielä tänäkin päivänä sen jälkeen, kun tuli tämä hullu tauti, Ministeri siellä sitoutui viemään tällaista lainsäädäntöä eteenpäin Yhdysvalloissa vielä tänä syksynä. Siksi olemme erittäin iloisia, että tämäkin saatiin aikaa meidän vierailumme aikana, eli päästään eteenpäin. Tämän lisäksi me teimme vierailun myös eräisen yritykseen, viiniviljelyyritykseen, vain Vineyardi, sekin oli mielenkiintoinen kohde. Ajatellaan myös, miten kaunis paikka oli. Siellä oli tehty paljon sijoitu- investointeja, myös ihan eurooppalaisiakin sijoittajia on ollut mukana. Tämän lisäksi meillä oli myös kokous YKssa New Yorkissa. Edustaja oli myös kansainvälisistä järjestöistä, jotka edustavat elintarviketurvallisuutta. Euroopan unionin rooli kehitysavussa ja tuessa on ollut tärkeää, että voidaan elintarviketurvallisuus taata koko maailma. Se tuli esille useaan otteeseen kaikkien suulla. Siksi minä uskonkin, että tämä oli tärkeä matka. Me olemme totta kai kutsuneet amerikkalaiset tulemaan tänne niin, että voisivat vierailla meidän valiokunnassamme Brysselissä – me tapasimme heidät siis Washingtonissa. Kiitos. Possiamo passare alla... No niin, sitten voi mennä kohtaan kolme. Parlamentin kantaneuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodessa 2012. Tässä valmistelijanamme on Luis Capula Santos. Jim, haluat jotain sanoa? vielä. Haluaisin nostaa esille toisen kysymyksen, joka on kyllä jossain määrin häirinnyt minua kesätauon aikana. Näyttää siltä, että on ollut jatkuvasti vuotoja komission suunnasta maatalousasioissa. Eivät nämä ole olleet mitään onnettomuuksia, vaan vuotoja todellakin jotka ovat päässeet siis vuotamaan komissiosta. En tiedä miksi näin on tehty, mutta kyllä se pitää paikkansa, että esimerkiksi verotuskysymyksissä, ehdotuksissa, joita tehdään kenties lokakuussa, vuote on tapahtunut. Silloin kun vuoto tapahtuu tavallisesti, niin voi olla, että sihteeri tai kopioija jättää jonkun kopion jonnekin, mutta koko asia ei suinkaan vuoda tällä tavoin. Me kyllä ansaitsemme vastauksen komissiolta siitä, miksi näin on päässyt käymään, miksi maatalouskysymyksissä äh, tämä valiokunta ohitetaan, miksi välitetään tietoa lehdistölle, maatalouslehdistölle ennen kuin tähän valiokuntaan otetaan yhteyttä. Tämä kysymys on esitettävä hyvin selkeästi komissiolle. Meillä on valtava vastuu tulevien kuukausien aikana Tämä on vakava kysymys, johon parlamentin ja tämän valiokunnan on tartuttava. Tuhannet ihmiset ovat riippuvaisia. He luottavat meihin, että me teemme hyvää työtä ja odotamme myös komissiolta samaa. Minä en katso, että komission jäsen, komissio tekee tässä hyvää työtä. Nämä todellakin ovat vuotoja, tarkoituksellisia vuotoja komissiosta. Vähintä, mitä voimme tehdä, on pyytää komission jäsen paikalle ja perustella tälle valiokunnalle, miksi kaikille muille Euroopassa kerrotaan asiat ennen tätä valiokuntaa. Tämä on vastuuvaliokunta näistä asioista parlamentissa. Miksi näin tehdään? En tiedä, mikä on sitten sisäinen politiikka komissiossa. Yrittääkö siellä yksi pääosasto pomotella muita pääosastoja, yrittääkö se päästä jonkinlaiseen asemaan vaikkapa maatalousmediakentällä. Mutta viime kädessä me olemme toimivaltainen valiokunta ja meidän pitää vaatia sitä, että komission jäsen tai ainakin joku muu komissiosta tulee kertomaan meille, miksi näin on päässyt käymään. En voi hyväksyä tätä ja omalta osaltani eh, katson, että valiokunnan pitäisi protestoida vahvasanaisesti. Grazie Jim. Kiitos Jim. Varmasti kaikki tukevat näitä sanoja. Ja tässä täytyy miettiä, miten toimii yksikön välinen käytäntö, ettei tulisi tällaisia vuotoja. No jos ei kukaan muu halua enää tästä sanoa mitään, niin haluaisin mennä eteenpäin. Anna välittömästi puheenvuoron kohdassa kolme. Meidän täytyy nimittäin tässä myös äänestää. Siis keskustelun jälkeen me äänestämme nyt niistä budjettitarkistuksista, jotka ovat tästä valiokunnassa tulleet esille 2012 talousarvion neuvoston muuttamassa muodossaan. Tästä 19. syyskuuta toimitetaan äänestys täysistunnosta. Tähän tuli kaiken kaikkiaan 82 tarkistusta. Suurelta osin pyrkivät palauttamaan neuvoston poistamat äh, kohdat omassa kannassaan. Täällä on muitakin tarkistuksia, jotka tukevat useita koehankkeita meidän esittämässä muodossa. Tai sitten tulee myös uusia koehankkeita. Mutta tässä nyt annan siis todellakin puheenvuoron Luis Kapula Santokselle. Hän voi tätä alusta ja sen jälkeen toimitamme äänestyksen. Luis, ole hyvä. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Eh, eu queria desejar a todos... Kiitos, puheenjohtaja Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita hänen, heidän tekemästään työstä. Lomallakin oli paljon tehtävää näin ollen ja nyt tarvitaan myös voimia. koska tässä on todella vielä paljon tehtävää. Kiitoksia siis lukuisista tarkistuksistanne. Kiitän myös komissiota joka auttoi meitä, vastasi kysymyksiin, joita tässä menettelyn aikana mielimme nousi. Neuvoston ehdotus merkitsee merkittäviä leikkauksia komission alkuperäiseen ehdotukseen esimerkiksi hedelmien ja vihannesten osalta, koulumaidon ja kouluhedelmien osalta. Ja tästä minä esittelijänä ja neuvosto olemme täysin eri linjoilla. Olemme täysin eri mieltä ennusteista, jotka liittyvät äh, tilin päätökseen, siis 69 miljoonaa euroa. Tässä pohjataan viime vuodelle tämä tieto. Minä katsoin tosiaan näitä tarkistuksia Monet teistä haluatte palauttaa komission alkuperäiset ehdotukset tämän tason ja tämän lisäksi on koko joukko ehdotuksia, jotka aiheuttaisivat lisää menoja tai uusia menoja. Esimerkiksi maataloustuottajille maksettavat korvaukset, EHEC, kriisiin liittyen halutaan lisää korvauksia ja muitakin ehdotuksiakin täällä on. Täällä on joitain ehdotuksia, joita minä en tue, muun muassa pilottihankkeisiin liittyviä ehdotuksia, ehdotuksia, jotka liittyvät lyhyen aikavälin toimiin. Pyytäisin, että tuette minun ehdotustani ja minun linjaani. Olen aivan varma siitä, että tarkistuksia tulee jatkossakin, mutta tämänhetkinen tilanne on mielestäni hyvä myös budjettivaliokunnalle ja toivomme, että budjettivaliokunta hyväksyy ehdotuksemme. Kiitos. Kiitos, Luis. Jos puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin toivottavasti teillä on kaikilla äänestyskortti, niin että voisimme toimittaa, ää, niin, toimittaa äänestyksen ennen Ensin esittäisin, että äänestettäisiin nyt ne kaikki ne tarkistukset, jotka palauttavat talousarvioesityksen summat verrattuna neuvoston esitykseen. Siis yhtenä ryhmänä kuusi ensimmäistä tarkistusta. Äänestys alkaa. Chiaro chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Hyvä. Eli me olemme selvästi hyväksyneet nämä kaikki yhtenä ryhmänä. Seuraavaksi tarkistus 5, 2, 2, 6. Koehanke äänestys alkaa 5226. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 5228. Niin, Luis. Puheenjohtaja, suottehan anteeksi, mutta nyt ö, tässä loman jälkeen olen hiukan vielä hämmennyksissä. Minulla ei ole korttia mukana niin ja vaikuttaa siltä, että ei kaikilla muillakaan ole ja siksi pyytäisinkin parahin puheenjohtaja, että laskisitte vielä kaksi lisää antademareille. Kiitos. Okei, okay, otamme tämän huomioon. Sitten 5228 äänestys alkaa. 5228. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 5272. 5272 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty, sanoisin. Kyllä. Seuraava 5265. Äänestys alkaa 5265. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 5279. Siis Äänestys alkaa 5279. 5279. Kyllä, ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 5241. 5241. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kyllä, hyväksytty. Seuraavaksi 5280. Äänestys alkaa 5280. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 5273. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta 5273. 5273. Äänestys päättyy. Hylätty, sanoisin. Seuraavaksi 5, 2, 68 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy tarkistuksesta 5268 hyväksytty. 5275. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta 5275. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestys alkaa 4, 5. Ja äänestys päättyy tarkistuksesta 5. Hyväksytty. Seuraavaksi 5269. 5269 äänestys alkaa. Äänestys alkaa 5269. Okei, äänestys päättyy. Sitten seuraavaksi nel vi, ei, 5, 8 1 äänestys alkaa. 1 äänestys päättyy. Hyväksytty. 5271. Äänestys alkaa tarkistuksesta 5271. 5271. Äänestys päättyy tästä tarkistuksesta hylätty. Viisi kaksi kaksi kolme. Äänestys alkaa tarkistuksesta viisi kaksi kaksi kolme. Viisi kaksi kaksi kolme ja äänestys päättyy hylätty. Sitten 5266. Äänestys alkaa tarkistuksesta 5266. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 5251. Seuraavalla sivulla 5251. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus. Äänestys alkaa siis 5252. Äänestys on käynnissä 5252. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 5267. Äänestys alkaa tarkistuksesta 5267. 5267. Päättyy Hyväksytty. No, no mancano, mancano, mancano. Niin tästä puuttu vielä kaksi, eli hylätty näiden äänten, äänten myötä. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 5232. Tarkistus 52, niin. Prego, onorevole Lange. Olkaa hyvä. There's a split. Tässä on kohta kohdalta äänestys, jota pyydettiin 52.32. Ensinnä yleiskommentti tutkimuksen tärkeydestä ja sitten äänestys siitä, että ään, laajennettaisiin äh, kent, riittää. Tämä on väärä viesti. Meidän on hyvin vaikea ylipäätään vakuuttaa komissio tämän tutkimuksen tärkeydestä ja sitten mennään liian pitkälle, jos vielä korostetaan, että pitäisi laajenneta. Niin tässä kohta kohdalta äänestys. Hyvä. Anteeksi, tässä ei ole tätä päivitetty tätä tekstiä, eli 5232 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Kaikki puolesta sitten äänestys päättyy, hyväksytty. Sitten 5232 jälkimmäinen osa. Äänestys alkaa siitä. Siis tämä jälkimmäinen osa. Ja äänestys päättyy hylätty kyllä. Seuraavaksi 5, 2, 3, 4. Kyllä, äänestys alkaa tarkistuksesta 5, 2, 3, 4. Ja päättyy, hylätty. 5227. Äänestys alkaa tarkistuksesta 5227. Ja päättyy. Päättyy. Hylätty. Ei, kun hyväksytty, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 5224. Äänestys alkaa tarkistuksesta 5224. Beef Special Premium. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sanoisin hylätty. Kyllä. Seuraavaksi 5274. Äänestys tarkistuksesta 5274. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 5270. 5270. Äänestys alkaa tarkistuksesta 5270. Ja äänestys päättyy, hylätty. 5231. Äänestys alkaa tarkistuksesta 5231. 5231. Tämäkin kai hylätty. Äänestys päättyy kuitenkin. Kyllä, hylätty. Sitten 5230. 5230 äänestys alkaa. 5230 äänestys päättyy tässä tarkistuksesta. Hylätty. Seuraavaksi Viisi kaksi kaksi viisi. Tarkistus alkaa tarkist... Äänestys alkaa tarkistuksesta viisi kaksi kaksi viisi. Viisi kaksi kaksi viisi. Äänestys päättyy. Hylätty. 5229. Äänestys alkaa tarkistuksesta 5229. Ja äänestys päättyy tarkistuksesta 5229. Sanoisin hylätty tämäkin, kyllä. Sitten seuraavaksi 5257. Äänestys alkaa tarkistuksesta 5257. Äänestys päättyy tarkistuksesta 5257. Hyväksytty. Sitten 5276, 5276, 76. Sanoisin hyväksytty. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5276 on hyväksytty. Sitten tarkistus 5278. 5278. Äänestys alkaa. 5278 äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi menemme 5213. Äänestys alkaa tarkistuksesta 5213. 5213. Äänestys alkaa ja päättyy. Sanoisin hyväksytty. 5277. Äänestys alkaa tarkistuksesta. Hetkinen. Taravella on pyytänyt puheenvuoroa. Merci, président. Et vous le savez, dans... Kiitos puheenjohtaja. Näissä olosuhteissa on aika lailla poikkeuksellista. Kenties tämä hymyilyttääkin. Ymmärrätte kohta miksi. Olisin toivonut teidän luvallanne niin, että suullisesta tarkistuksesta voitaisiin äänestää. Oikeastaan viittaan tähän tässä kohtaan 050811 ja kyseessä on pilottihanke ja se, että vahvistettaisiin ennaltaehkäisevää verkostoa. Meillähän on jo järjestöjä, jotka tekevät työtä Saksassa, Ranskassa, Sveitsissä, Belgiassa tällä alalla, mutta kyse olisi jonkinlaista verkosto hankkeesta niin, että otettaisiin huomioon myös vaikkapa Puola ja Portugali ensisijassa mahdollisesti kaikki EUn jäsenvaltiot, koska ongelmat ovat samantapaisia. Maatalous, ympäristö ja maailma on yhä epävarmempi toimintaympäristö. Mainitsin Belgian, Ranskan ja Saksan. Ne eivät ole ainoita maita. Niissä on neljä erillistä verkostoa, joissa on jo 98 palkansaajaa, työntekijää. Ja Tietysti siitä puhutaan vähemmän kuin isojen yritysten yhteydessä, mutta itse murhat muun muassa ovat lisääntyneet, ihmiset ovat ahdistuneita lomien lähestyessä tapasimme useita ihmisiä ja sitten loman alkaessa tehtiin e- tämän tyyppinen ehdotus. Sen takia tekisinkin suullisen tarkistuksen, jonka tarkoitus olisi nostaa tämä 340 nimenomaan tähän budjettikohtaan. Tämä olisi siis pilottihanke, sitä puhutaan varmasti myöhemmin. Jos me voisimme äänestää tästä suullisesta tarkistuksesta varjoilla, tietenkin on tässä merkittävä rooli. Katson Delangen suuntaan ja Silvestrisin suuntaan. Hänhän todennäköisesti hymyilee nyt tälle tarkistukselle. Sen takia sanonkin alkuun, että tämä voi herättää hymyä. Meillähän on tilanne, että jos joku näyttäisi legitiimiltä, niin totta kai ymmärrän, että tämä hieman häiritsee normaalimenettelyjen noudattamista. Tämä ei ole aivan tapojen mukaista, mutta katsotaan. Kiitos. Grazie, onorevole Tarabella. Kiitoksia, edustaja Tarabella. Täällä on pyydetty suullista tarkistusta, tunnette säännöt. Jos meille kaikille sopii, ai, puheenvuoron saa De Lange ja De Silvestris muistettakoon, että jotta voidaan se hyväksyä suullinen tarkistus, kaikkien pitää olla samaa mieltä. Kukaan ei vastusta. Edustaja De Lange. Thank you very much, Mr. Chairman. I, I know... Kiitos puheenjohtaja. Minä tunnen nämä ongelmat oikein hyvin. Ja kun maatalous nyt elää kovia aikoja, niin näiden äh, järjestöjen tekemä työ on erittäin arvokasta. Alankomaissa meillä on aivan sama juttu. On äh, olemassa puhelinnumero, johon äh, maanviljelijät voivat soittaa, jos heillä on ongelmia. Ja näin on todella voitu välttää jopa itsemurhia. Herra Tarabella, näin ollen ymmärrän, että nämä ongelmat ovat olemassa, mutta herra Tarabella, me olemme kuitenkin Euroopan parlamentin jäseniä ja tässä mainitaan vain viisi jäsentä 27. No niin, mehän olemme kaikki yhteydessä maatalousjärjestöihin ja niin edelleen ja yritämme aina tehdä kompromisseja. Tuen siis ajatustanne, mutta olkaamme nyt eurooppalaisia ja muotoilkaamme tämä niin, että se kattaa 27 maata 27, eikä, eikä vain viittä. Kiitoksia edustaja Lange. Kuka oli muu pyytänyt puheenvuoron? Silvestriskö? Ei. Ei. Selvä. Martta Rapela saa vastata vielä uudelleen tähän. Brièvement, je m'inscris dans ce qu'a dit Esther. Aivan lyhyesti. On yhtyä Esther de Langen sanoihin. Alankomaissa tilanne on ollut tällainen. Siellä on verkosto ollut olemassa. Me tiedämme, että ongelmia on olemassa myös näiden maiden ulkopuolella kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Totta kai kyse on siitä, että tämä verkosto voisi laajentua, avautua ulospäin myös muihin maihin. Näissä maissa tarkoitus olisi saada eurooppalaisia kokemuksia eurooppalaisen verkoston kautta. Ja sitten ne maat, joissa vielä mitään ei ole olemassa, niin voisivat ottaa oppia muista maista. Esimerkiksi tällaisten tukipuhelimien tai kuulevan korvan muodossa. Onorevole Delange. Edustaja Delange. speaking French. Mielestäni on äh, aika charmanttia, kun miehet puhuvat ranskaa, sitä on mukava kuunnella, mutta <laughs> ei se minulle kovin selväksi aina kyllä tulee, mitä he tarkoittavat. Jos siis nämä maiden nimet äh, poistetaan, voin tukea ehdotustanne, mutta jos näiden maiden nimet säilytetään tekstissä, Äh, riippumatta nyt äh, ihanasta ranskankielisestä esittelystä, niin vastustaisin kyllä. Eli jos äh, maininnat näistä maista poistetaan, ja näin ollen voidaan ymmärtää, että tämä kattaa 27 jäsenvaltiota, niin sitten tuen muuten en. Beh, eh, potrebbe essere fattibile. Kiitos, jos teille kaikille sopii, niin hyväksyisimme De Langen esityksen, että ei viite, viitattaisi jo maihin, joissa järjestelmä on olemassa, vaan pidettäisiin itsestä selvänä, että jatkossa voitaisiin kaikissa jäsenvaltioissa toteuttaa samanlaisia järjestelmiä. Jos tällainen oikaisu sopii Mark Tarabellalle, niin varmasti sitten olisimme tyytyväisiä kaikki ja hyväksyisimme suullisen tarkistuksen siinä muodossa. Mark. Totta kai tämä olisi ensimmäinen askel. Ja tietysti on hyvä, että kukaan ei periaatteessa vastusta tätä ajatusta. Meillä on olemassa kokemuksia tältä alalta ja ne voisivat sitten muodostaa verkoston, olla yhteyksissä. Kyllä, toki ranskan kieli voi olla charmantti, mutta kyllä hollannin kielikin voi olla. Ei se toki äidinkieleni ole. Puhun sitä kuitenkin vaikkakin vaivalloisesti, mutta teen sen mielelläni, jos voi. Voin olla sanainen, mutta kuin voi. Sen takia jatkankin ranskan kielellä. Tämä olisi hyvä alku tälle hankkeelle. Kaikki, jotka haluavat mukaan, niin totta kai he ovat tervetulleita, kunhan ovat Euro- Euroopassa mukana. Ei me, me hylkää tietenkään sveitsiläisiä, jotka ovat siellä aivan rajoillamme, ja heillä on mielenkiintoisia kokemuksia tästä. Tämä nyt on aika varmasti hyvä johdanto ja alku. Erinomaista. De Langenin korjauksella mainitsematta maita erikseen, jos ei kuka vastustakaan, voimme hyväksyä. Siis ne no, on äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Ja suljen äänestyksen tällä oikaisulla hyväksytty. Sitten eteenpäin. Mark ei. Seuraavaksi Äänestys alkaa tarkistuksesta 5277. 5277 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy, sanoisin hyväksytty. 5222 Dontanilta. Äänestys alkaa tarkistuksesta 5222. Ja äänestys päättyy tarkistuksesta 5222. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 5, 2, 1, 2, tarkistus. 5, 2, 1, 2, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty, sanoisin. Seuraavaksi lopuksi 5200, tarkistus 5200, siitä alkaa nyt äänestys. Ja äänestys päätyy hyväksytty. Siinä se, mitä loppuäänestystä ei ole, koska tämä vain osa laajemmasta kokonaisuudesta. Näin olemme toimittaneet äänestyksen. Muistuttaisin vielä teille, että jos haluatte tekstin tehdä tarkistuksia, siis tekstin tehdä tarkistuksia, niin määräaika tarkistuksen jättämiselle on 5. syyskuuta puolelta päivin. Kiitoksia kaikille. Hyvä. Sitten kohtaan neljä. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 1698-2005 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varanhoitoja koskevien tiettyjen sääntön, säännösten osalta. Hyvät kollegat, kun tiedämme, minkälaisissa vaikeuksissa moni jäsenvaltio on, rahoituksensa kanssa, niin komissio on tehnyt esityksen, jossa halutaan lisätä EU-varojen osuutta maatalouden kehittämisohjelmiin 25 prosentista 95 prosenttiin. Tämä toteutettaisiin jo tänä vuonna. Tämä vaikuttaa totta kai myös sitoumusmäärärahoihin tavalla tai toisella tänä vuonna, mutta myös ensi vuonna. Jos ajatellaan suuri, suurimpia summia niin niitä ei muuteta kuitenkaan äh, vakausrahastossa. Koordinaattoreiden kanssa halutaan nyt esittelijät nimittäin esitystä varten, mutta ensin pyytäisin, että komissio, joka ei tosin taida nyt olla paikalla, herra Longo saisi puheenvuoron. Ei, Dolmar Marino piti olla paikalla, mutta herra Longo kuitenkin on paikalla näyttäisi sieltä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on kollegani tulevat hiukkasen myöhässä käsittääkseni, mutta ihan hetken päästä pääsemme jatkamaan. He ovat jo tulossa tänne. Sieneläällä mielestäni tämä on selkeä esitys. Te jo itsekin totesitte tämän hyvin, kun ajatelen mikä tämän esityksen taustalla on ollut ajatuksena. Tuskipa meillä sen enempää lisättävääkään tähän on. Siksi emme halua tehdä sen enempää huomautuksia. Kiitoksia teille johtaja, kiitos tästä. Anteeksi nyt, jos liian nopeasti etenimme, että Norma Marino ei päässyt paikalle, mutta totta kai esitin tästä vain yhteenvedon. Kyse on maaseudun kehittämistä ohjelmista niin voidaan niissä maissa, joissa on suuria taloudellisia vaikeuksia, lisätä tätä osuutta Euroopan puolelta. Tämä koskee siis joitakin maita, Kreikkaa, Portugalia ja niin päin pois. Kuvittelisin, että voisimme tästä mennä eteenpäin, mutta Marina Kines on pitänyt puheenvuoron. Ole hyvä. Very much, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pyytää komissiolta käytännön esimerkkejä Jim Nicholson puhui jo vuodoista maatalouskysymyksissä, jotka ovat aiheuttaneet huolta ja hämmennystä. Tämä ehdotus on synnyttänyt kyllä innostusta sen suhteen, että mahdollisesti olisi lisärahoitusta saatavilla. Minun käsitykseni on, että mitään lisäbudjettia ei ole ja että kyseessä on kenties tällainen etukäteispainotus rahoituksessa. Mitä mahdollisia etuja tällä voisi olla vaikeuksissa olevien maiden kannalta? Käsitykseni on se, että kenties tässä suosittaisiin tiettyjä toimia toisten kustannuksella, mutta en kyllä ole aivan selvillä vesillä. Komission pitäisi olla selkeäsanaisempi eh, sen suhteen, mitä käytännön vaikutuksia tällä ehdotuksella on. Kiitos. Grazie Maria. Kiitos Mary. Johtaja Long varmastikin pystyy teille vastaamaan. Ai, täällä on toinenkin kysymys. Hetkinen johtaja. Papastankos vielä. Olkaa hyvä, Jorgos. Kiitoksia, puheenjohtaja. Katson, että meillä täytyisi olla jonkinnäköiset kirjalliset puitteet liittyen maihin, jotka saattaisivat saada tätä lisärahoitusta kriisiin liittyen. Ja haluaisinkin kysyä komissiolta seuraavaa. Voisitteko kertoa meille ajatuksistanne ja ehdotuksistanne tähän liittyen? Kiitos. Kollega Daneliskin on pyytänyt puheenvuoroa. Ole hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, olen hyvin tyytyväinen siihen, että komissio on tehnyt ehdotuksen. Komission lähestymistapa on hyvin järkevä lähestymistapa liittyen tähän hyvin hankalaan tilanteeseen, jossa tietyt maat ja erityisesti tiettyjen maiden maanviljelijät tällä hetkellä ovat. Kuitenkin äh, kysyisin komissiota, että onko komissio samaa mieltä sitä, että kun budjettileikkauksia nyt ylipäätään on tehty ja koko budjettia on leikattu, sanottu, niin katsooko komissio, että olisi tärkeää jotenkin keventää tätä ja nämä muutokset, muutosesitykset, joita olemme tehneet aikatauluun ja hakemuksiin liittyen, voisi, tulisi ottaa huomioon. Kiitos. Rigo. Kiitoksia. Spiro sitten edustaja Jaara. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, ehdotus mielestäni periaatteessa vaikuttaa ihan loogiselta ja oikealta, mutta pari lisäkysymystä kuitenkin, kolme itse asiassa, kun tätä koko asiakirjaa vielä ei ole saatavilla. Eli ensinnäkin, kuka määrittelee tai miten määritellään tämä vaikea tilanne? Eli voidaanko tämä jotenkin laskelmallisesti hoitaa vai tarvitaanko poliittinen päätös tällaisesta vaikeasta tilanteesta? Eli ketä tämä konkreettisesti sitten koskee ja minkälaisia tilanteita Toiseksi, koskeeko tämä kaikkia ohjelmia vai, vai vain tiettyjä ohjelmia? Ja kolmanneksi, onko tällaista tilannetta varten, kun Euroopan osuutta lisätään, niin onko valvonta sitten entistä tiheämpää, eli kun Eurooppa antaa lisää rahaa, niin lisätäänkö myös valvontaa, että raha menee oikeaan osoitteeseen. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitoksia, edustaja Raimars. Ähm, no kiitos. Haluaisin minäkin vastauksen, juuri näihin Jaarin kysymyksiin, mutta vielä yksi asia. Eli jos näitä maksusitoumusmäärärahoja ei lisätä, äh, mutta samalla sitten kuitenkin unionin osuus lisääntyy, niin Eh, minä en ymmärrä, että mistä nämä rahat saadaan. Siis säästetäänkö niitä sitten muualla, jos niin missä? Missä mahdollisuutta säästöihin on? Onko jossain käyttämättömiä määrärahoja, joita voitaisiin käyttää? Ehkäpä minä tällaisena taloustieteilijänä joskus en oikein ymmärrä näitä matemaattisia asioita, että mistä nämä rahat tulevat? No niin, tämä meille selittääkin tohtori Aldo Longo Olkaapa hyvä, tohtori. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä tässä nyt korvaan henkilön, joka olisi paremmin tuntenut näitä asioita. Rouva Dormal Marino, kyllähänkin hetken päästä on tulossa. Siitä tässä esityksessä ennen kaikkea on kyse mahdollisuudesta antaa joillekin jäsenvaltioille, erityisesti viidelle, kasvattaa yhteisrahoituksen osuutta näissä maatalouden kehittämisohjelmissa, maaseudun kehittämisohjelmissa Feokan kassasta. Tämä osuus voi olla korkeintaan 95 prosenttia konvergenssialueilla. Saari, saaristoalueilla ja 85 prosenttia muilla alueilla puolestaan. Mitä tämä sitten käytännössä oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kokonaismäärä yhteisön rahoituksessa säilyy muuttumattomana. Varat ovat mitkä ovat, ja ne on jo alun perin osoitettu näihin ohjelmiin, mutta yhteisrahoituksen osuus siis kansalliselta puoleltaan voi olla vähäisempi näiden maiden kohdalla tai näiden alueiden kohdalla – siellä on siis käytössä mahdollisuus saada julkista rahoitusta enemmän. Siis, että voitaisiin kansalliset olla jotain ohjelmia rahoittaa, niin meillä olisikin vähemmän käytettävissä. Ja tähän täytyy siis vastata. Haluaisin korjata kuitenkin sen vääräkistyksen, joka tästä ehdotuksessa on, että kokonaismäärä unionin puolelta, yhteisön osuutta tai kansalliselta puolelta – on alhaisempi. Tässä olisi vastaus yhteen keskeiseen kysymykseen, joka tuli täällä esille. Tämän lisäksi haluaisin vielä täsmentää muutamaa muuta seikkaa, jotka nekin tulivat täällä esille. Niiden kohdalla minä uskon, että varmasti saamme täsmällisempiä vastauksia hetken päästä, kun tohtori tulee paikalle ja hän näyttäisi tuolla oven se olevankin. Tässä on yksi kysymys, nimittäin mikä voisi olla todellakin tämä yleinen vaikutus taloudellisesti ajatellen tällä toimenpiteellä. Nyt mitään tarkkaa lukua ei voida esittää kuitenkaan, Siksi tässä voidaan esittää pelkkiä hypoteeseja tai arvioita, jos ajatellaan mikä kokonaisvaikutus tällä toimenpiteellä olisi. Mutta sitä ei voida määrällisesti sen tarkemmin esittää. Eiköhän nyt tässä vaiheessa voitaisiin antaa kollegalle puheenvuoro. Hän voi vielä antaa täsmällisempiä yksityiskohtia tästä esityksestä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tohtori Longolle ja tervetuloa tohtori Dormal Marino, mutta sitä ennen annan puheenvuoron vielä McGinnisille, Raimersille niin ikään, koska ovat niin pyytäneet. Mari ja sen jälkeen Raimers. Kiitos. Kenties olen hieman hitaasti käynnistyvää tyyppiä näin loman jälkeen, mutta minusta meidän pitäisi olla paljon selkeämpiä tässä asiassa. Onko niin, että jäsenvaltiot priorisoivat ennen kaikkea hankkeita niin, että rahat myönnetään pienemmille hankkeille. Jos EUn rahoitusosuus kasvaa ja kuitenkin kokonaisrahoitus pysyy ennalta, ennallaan, minä oikein ymmärrän tätä. Voi olla, että tähän löytyy aivan yksinkertainen selitys, mutta minä en vain sitä hoksaa. Mutta Käytännössä haluaisin tietää, miten tämä toimii. Jäsenvaltiot, jotka hakevat tätä tukea, niin onko kyse siitä, että priorisoidaan eri hankkeita? Vai onko tietyissä maissa tietyt syyt sille, että tällainen otetaan käyttöön? Haluaisin tähän saada selkeytystä. Maria. Kiitos Maria. Raimers ja sitten Luis. Ähm, hau Kiitoksia puheenjohtaja. Edelleen pitänyt samassa kysymyksessä, kun kerran on saman verran rahaa käytettävissä. Jäsenvaltioiden osuus puolestaan on vähäisempi, niin se merkitsee sitä, että olisi vähemmän hankkeita, joita voi toteuttaa. Tämä nyt ensinnä. Toiseksi myös ehkä olisi hyvä ajatus, että olisi vähemmän hankkeita. Sen sijaan, että ei olisi ollenkaan tai liikaa. Ehkä me voisimme tästä saada enemmän tietoa, mikä tässä oikein taustalla on. No niin, Luis Capulos Santos ja sitten tohtori Dorma Marino. Muito surpreendido eh, com Niin, kiitos puheenjohtaja. Olen yllättynyt, hyvinkin yllättynyt, että tiettyjen kollegoiden on niin vaikea ymmärtää eurooppalaisen solidaarisuuden käsitettä. Haluan antaa oman panokseni tähän keskusteluun sillä tavalla, että jos nyt kuvitellaan maita, joilla on budjettivaikeuksia, on hyvin vaikeata Äh, säästää rahaa esimerkiksi sosiaaliturvasta, koulutuksesta, terveydestä ja niin edelleen. Eli todellakin täytyy tehdä radikaaleja budjettileikkauksia, niin ydinsektorit ovat sellaisia, joilta, joilta ei voi leikata. Maataloutta pidetään aina sellaisena alueena, josta ei pitäisi leikata, mutta kuitenkin sieltä leikataan. Tässä pyritään pelkästään ja ainoastaan siihen, että yhteisön osallistumista lisätään niin, että kansallinen osallistuminen, tämä yhteisrahoitus olisi hieman pienemmällä tasolla ja ohjelmaa, hanketta voitaisiin edelleenkin toteuttaa. EUn e budjettiin ei lisätä tässä senttiäkään. Tämä tarkoittaa vain sitä, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa näitä maaseudun kehittämisohjelmia kehottaisin jäsenvaltioita tukemaan tätä. Toivon, että jäsenvaltiot eivät joudu sellaiseen tilanteeseen, että joutuvat sitten turvautumaan tämän tyyppisen solidaarisuuteen, johon me nyt joudumme turvautumaan. Nämä varat edelleenkin siis voidaan käyttää näihin hankkeisiin tämän tukimuodon avulla. Kiitoksia Luissa. Sitten johtaja Norma Marino. Thank you very much, Chairman. And... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olen todella pahoillani, että saavuin myöhässä. Kuvittelimme, että täällä olisi pidempään keskusteltu edellisestä kohdista, eli suoraan asiaan ja niin vastaan kysymyksiin, joita Ruoma Guinness, Raimers ja herra Kappula Santos esittivät. Nimenomaan on niin, että ei budjettia kasvateta sen sijaan leikataan kansallista osuutta yhteisrahoituksessa. Tämä totta kai merkitsee sitä, että on vähemmän hakeita, kyllä, mutta yhtä lailla niissä maissa, joissa ei todellakaan ole nyt mahdollisuutta tarjota yhteisrahoitusta hankkeessa, se merkitsisi sitä, että he pystyvät kuitenkin jatkamaan maaseudun kehittämishankkeiden parissa, etteivät menettäisi rahaa, kun on kyse näistä sitoumuksista N plus yksi kauden osalta. Se auttaa näiden maiden kasvuponnisteluissa. Pari asiaa lisäksi vielä tässä jutussa. Ensinnäkin jäsenvaltiolla on myös mahdollisuus leikata kansallista osuutta yhteisrahoituksessa. Se ei ole mikään velvollisuus, se on vain mahdollisuus. Ja sen valtiot tykönään miettivät ja päättävät, onko tarvetta käyttää tätä mahdollisuutta ensiksi. Toiseksi, me oletamme, että ne hankkeet, hankkeet, jotka tulisivat kyseeseen, olisi todennäköisesti rahoitettu 2013-2015 kaudella. No, todennäköisesti, ainakin toivottavasti, meillä olisi jo uusia maaseudun kehittämisohjelmia käynnissä. Eli jos kaikki menee hyvin, se mikä nyt menee hukkaan hankkeissa, ehkä se voidaan toteuttaa uudelleen uudella kaudella, uusissa ohjelmissa. Mutta jälleen kerran kyse on mahdollisuudesta Portugalin, Kreikan, Latvian, Irlannin ja Romanian kohdalla. Ei tämä ole velvoite. Puheenjohtaja, jos haluatte laajemmin vielä alustan tätä, vai onko ehkä kysymyksiäkin, mutta kertokaa mitä haluatte. Ei kun eiköhän tämä nyt riitä. Tuli selväksi kaikille. Eli varoja leikataan näissä ohjelmissa, näissä vaikeuksissa olevissa maissa ja voivat sen sitten omaksua, jos tarvetta on, että voidaan varoja järkevästi käyttää, ettei tule sellaista vaaraa, että jos ei ole kansallista yhteisrahoitusosuutta 50 prosentin osalta, niin ettei myöskään voitaisi jatkaa näiden hankkeiden rahoittamisessa. Jos ei mitään muita kysymyksiä ole, Jaaro on vielä pyytänyt puheenvuoron. Äh, ich bitte um Entschuldigung, also meine, meine Frage ist noch offen geblieben. Äh, Pahoittelen, mutta en ole saanut vielä vastausta kysymykseeni. Kuka päättää siitä, että kyse on hätätilanteesta, kriisistä? Onko tässä jonkinlainen matemaattinen, automaattinen prosessi vai onko arvio sitten subjektiivinen milloin voidaan vedota tällaiseen syyhyn? Tohtori Dolma Marino, herra Jaar kysymyksen ja se esitettiin aikaisemmin, kun ette vielä olet paikalla. Eli kuka on laatinut luettelon näistä maista? Minkälaisiin kriteereihin laadittu luettelo, jonka mainitsitte, että voidaanko sitä laajentaa, supistaa? Olisi kiva saada lisää tietoa tästä. Yes, no, the list cannot be uh, expanded. Ei, lista ei voida enää laajentaa sikäli, että tässä on olemassa säännös näitä maita varten, jotka nyt saavat tukea avustusmekanismista. Meillä on erilaisia mekanismeja olemassa Euroopan unionissa, vakausmekanismi ja myös tukipaketit keskipitkällä aikavälillä että voidaan kauppatasetta tukea. Meillä myös vakauttamismekanismi on olemassa, eli siis vain niiden maiden kohdalla, jotka ovat näiden mekanismien piirissä, niin vain nämä maat voivat myös nauttia korkeammasta yhteisrahoitusosuudesta. Siitä on kyse. Vielä lisäisin myös, että ne jäsenvaltiot, tai siis jäsenvaltiot, itse päättävät, haluatko vai käyttää mekanismia vai eivät. Jos haluavat, heidän täytyy esittää muutosta maaseudun kehittämisohjelmaan heidän kanssaan. Totta kai me pyrimme takamaan sen, että siinä ei saateta vaaraan koko strategiaa ja tavoitteita, niin että tuollainen esitys ei muuttaisi tasapainoa, joka jo on saatu aikaan nykyisessä maaseudun kehittämisohjelmassa. Totta kai me olemme kyllä halukkaita käymään keskustelua jäsenvaltioiden kanssa ja mahdollisimman nopeasti myös. Bene, ringraziamo. Hyvä, kiitoksia tohtori Marino. Täällä on vielä yksi puheenvuoron pyytä. Ashford. <laughs> Uh, chairman, two points. Uh, Kiitos puheenjohtaja kaksi asiaa. Ensinnäkin näiden ohjelmien hallinnoimisesta. Voiko komissio vielä vastata, minkälaista vaikutusarviointia he toteuttavat näiden toimien suhteen? Onko näin jo tehty? Jos ei, niin tullaanko tekemään? Toinen kysymykseni tässä huomaan, että monet niistä maista, jotka ovat tässä luettelossa ja jolla on kaikkein eniten nämä vaaraumia liittyen, liittyen eh, tilintarkastustuomioistuimelta, eh, niin onko aivan varmaa, että näiden rahojen valvonta toteutuu todella vahvistetusti myös näissä maissa, joissa ongelmia on aiemmin ollut. Kiitos. No niin, nyt ohjaamme tämän kysymyksen tohtori Marinolle there, is, there has not been any in No, sen seikkaperäisempää vaikutusten arviota ei ole tehty näiden toimenpiteiden osalta. Muistan, että, että toimenpiteet saivat hyvän vastaanoton myös Eurooppa-neuvostossa. Puheenjohtaja Barroso tuki niitä. Ne ovat hyvin kiireellisiä luonteeltaan sitä paitsi, koska nuo jäsenvaltiot ovat erityisen suurien leikkausten kourissa. Tämä vaikutusten arvioinnista. Entäpä sitten valvonnasta ja hallinnoinnista? Emme missään tapauksessa halua heikentää hallinnointia ja valvontaa päinvastoin. Jopa niin, että yhteisrahoitus osuus kun kerran kasvaa, niin eihän se sitä tarkoita, että tässä höllennettäisiin valvontaa ja hallinnointia. Ei ollenkaan, päinvastoin. Credo che abbiamo No niin, emmeköhän ole nyt kaikki tyytyväisiä, kaikki jutelaisuus on tyydytetty ja voimme mennä seuraavaan kohtaan, jos ei mitään muita kysymyksiä tule esille. Se on seuraava kohta. Kom... Niin, me tapaamme 19. päivä syyskuuta Kymmenen minuutin päästä koordinaattorit vielä tapaavat kymmenen minuutin taukoa ja sitten tapaamme uudelleen. Kiitoksia kaikille tapaamisiin jälleen. So,